przewodniczący! E, koleżanki i koledzy. Kollegat, e, jatkamme e, kokoustamme. Avaan tämän päiväisen täysistunnon kokouksen. Ikäviä uutisia kuluneesta päi, kuluneelta päiviltä. Etan tekemä murha ranskalaisen poliisin murha. Tämä tekee meille hyvin selväksi sen, että terrorismin ongelmaa ei ole ratkaistu Euroopassa. Omasta ja Euroopan parlamentin puolesta haluan osoittaa suruvalitteluni äh, uhrin omaisille. Toivon, että Ranskan ja Espanjan poliisi äh, voimat äh, voivat tuoda oikeuden eteen eivät ainoastaan näitä murhaajia, vaan myös murhan, ja murhan tilaajat. Toinen surullinen uutinen on se, että Kuubassa noin 30 valkoisten nais, valkoisin pukeutuneiden naisten mielenosoituksista on pidätetty. Nämä ovat vangittujen ihmisten vaimoja, äitejä ja siskoja. Ja Euroopan parlamentti myönsi 2005 näille valkoisin pukeutuneille naisille Saharovin palkinnon. Tänä päivänä ajattelemme myötätunnolla näitä rohkeita naisia ja heidän vaikeaa tilannettaan. Nyt sitten siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Yhteiskeskustelu kahdesta mietinnöstä, EKPn vuosikertomus ja vuotuinen lausuma euroalueesta. Edward Shikluunan mietintö, EKPn vuosikertomus 2008 ja sitten Sven Gigoldin mietintö vuotuisesta lausumasta euroalueesta ja julkisesta taloudesta 2009. Annan puheenvuoron esittelijälle. Edward Skikluna, olkaa hyvä. Mr. President. Puhemies, viimeksi kuluneet kaksi vuotta ovat olleet kaikkein haasteellisimpia EKPlle työssään huolehtia hintavakaudesta. Ja minun mietintöni